hyvää huomenta istunto on avattu ja toivottavasti tästä tulee hyvä päivä. esityslistalla on ensimmäisenä hautalan mietintö unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta vuosikertomus vuodelta kaksituhatta